Ja seuraavana meillä on vuorossa neuvosto- ja komission julkilausumat Euroopan vakausmekanismin hallinnollinen tuomioistuin ja sen hakumenettely. Annan puheenvuoron neuvoston edustajille, herra ministerille. Mr. President, honorable members, Mr. Commissioner, Puhemies, hyvät jäsenet, hyvä komissaari. Vakausmekanismi on perustettu hallitusten välisen sopimuksen keinoin, vaikka allekirjoittajia on 17 kohta 18, niin Euroopan unioni on erillinen hallitusten välinen instituutio, eikä. Ja, ja tästä seuraa se, että että neuvosto ei ole toimivaltainen keskustelemaan vakausmekanismista, eikä se ole keskustellut tällaisen hallinnollisen tuomioistuimen perustamisesta. Tämän lisäksi, koska Liettua ei ole ja vakautusmekanismin jäsen, minä en oikeastaan ole edes pätevä puhumaan tästä asiasta jäsenen ominaisuudessa. Ehkäpä joku muu henkilö osaisi paremmin vastata teidän kysymykseenne. Voin kuitenkin sanoa, että oma käsitykseni on se, että artikla, joka, joka on vakausmekanismin hallinnollisen tuomioistuimen perustamisen takana, edellyttää muun muassa hallintojohtajan Ähm, nimettömästi, ja se, se on perusta tämän vakausmekanismin hallinnollisen tuomioistuimen perustamiselle. Ja mm, muissa säännöissä sanotaan, että henkilöstösäännöissä säännetään muun muassa valitusmenettelyistä, joita kun yksittäiset henkilöstön jäsenet valituksia voivat tehdä. Eli kyse on siis vakausmekanismin henkilöstösäännöistä. Ymmärtänette, että minä en kykene kommentoimaan tällaisen tuomioistuimen perustamisen soveliaisuutta, mutta on tietenkin tärkeää hallinnon näkökulmasta, että henkilöstö pystyy veto, esittämään vetoomuksia tai valituksia tuomioistuimessa. Samankaltaisia tuomioistuimia on löydettävissä muistakin kansainvälisistä rahoituslaitoksista, kuten e Maailmanpankista ja IMFstä. Ja olen ymmärtänyt, että, vaka, että, että tällaisen tuomioistuimen perustamisen kustannukset on otettu huomioon, sen jäsenet tulevat saamaan korvauksen kustakin istunnosta, eivät minkäänlaista osa-aikapalkkaa. Eikä tämä toimi sulje näitä tuomareita muista tehtävistä, eikä vakautusmekanismin tuomioistuimella ole minkälaisia vaikutuksia Euroopan unionin talousarvioon tämän tuomioistuimen oma budjetti on itse vakautusmekanismi-instituution oma asia. Olen aivan varma siitä, että johtokunta on pohtinut tällaisen laitoksen perustamisen järkevyyttä. Instituution henkilöstö ei, he eivät, ne eivät ole EUn virkamiehiä. Ja jos ö, alettaisiin nyt siinä mielessä sekoittaa puuroja ja vellejä, että sekoitettaisiin tämä asia Euroopan unionin ö, ö, tuomioistuimeen, niin sillä saattaisi olla vaikutuksia EUn budjettiin. Jos te haluatte ö, tästä asiasta keskusteltavan enemmän, niin ottakaa yhteyttä suoraan tämän instituution johtokuntaan. Kiitos. Köszönöm szépen. Kiitos. Olemme kiinnostuneet monesta asiasta, myös komission kannasta, eli Sefcovic varapuheenjohtajana saataisiin puheenvuoron. Thank you very much, Mr. President. Kiitos arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvä ministeri. Minäkin haluaisin aloittaa kiittämällä parlamentin neljää jäsentä tästä kysymyksestä, Tämä osoittaa, että kaikki olemme aktiivisesti kehittämässä eurooppalaista vakausmekanismia. Vakausmekanismi on ollut merkittävä väline kriisin ratkaisussa ja se osoittaa, millaiseen eristykseen EU on kykenevä lyhyessä ajassa. ESM on tärkeässä roolissa taloudellisen vakauden palauttamisessa ja ratkoa tarvittaessa näitä valtion velkaongelmia. Komissio tukee kaikkia keinoja, jotka parantavat esm toimintaa. Ja tässä voidaan käyttää mallina muiden kansainvälisten rahoituslaitosten toimintaa. En nyt ota kantaa yksityiskohtiin, mutta eh, tärkeää on muistaa, että ESM on todellakin itsenäinen kansainvälinen rahoituslaitos. Se ei kuulu perussopimusten piiriin. Komissio on vain tarkkailija jäsen ESMn hallinnossa ja se vain saa tietoa ja tieto kulkee toisinpäin. Myös ESMllä on noin 100 työntekijää sen joustavuus mahdollistaa sen, että ESMn kokoa voidaan sopeuttaa valitseviin olosuhteisiin. Ja, ja tietysti tässä ennen kaikkea työntekijöiden valitukset ovat tänään esillä. Ja ESMllä pitää olla joku elin, jolla se voi ottaa kantaa tai käsitellä näitä henkilöstökiistoja. Ja valituksia ja sen takia, ja sillä pitää olla vastaava elin, kuten muilla kansainvälisillä rahoituslaitoksilla, IMF, Maailmanpankilla, jälleen rakennus- ja kehityspankilla. Niilläkin on vastaavia hallinnollisia tuomioistuimia. Hallinnollisten äh, tuomioistuinten vaativat vaatimat äh, asiakirjat on jo hyväksytty, ESMn johtokunta ja kaikki asianmukaiset äh, asiankuuluvat jäsenvaltiot ovat ne hyväksyneet Tällainen on täysin mahdollista esm hallintorakenteissa ja se mainitaan myös täytäntöönpanosopimuksissa. Sitten muutama täsmennys vielä. Ensiksi hallinnollinen tuomioistuin voi sisältää korkeintaan viisi riippumatonta jäsentä ja kaikki nämä voisivat antaa tuomioita henkilöstöriitoihin liittyen. Ja Nämä henkilöt eivät voi toimia muissa rooleissa esm äh, ennen, jälkeen tai sen aikana, kun he työskentelevät hallinnollisessa tuomioistuimessa. Näin vältetään intressiristiriidat. Heidän tulee olla todella riippumattomia. Ja sitten on tärkeää, että äh, henkilöstön tai näiden tuomareiden palkkiot vastaavat työmäärää ja heille ei anneta mitään muodollista pysyvää paikkaa. Palkkio on luottamuksellinen asia, mutta tässä käytetään samaa palkkiorakennetta kuin muiden kansainvälisten laitosten hallintotuomioistuinten palkkiojärjestelmissä. Ja toista vielä sitä, että hallinnollisen tuomioistuimen jäsenet eivät saa pitää mitään muuta paikkaa ESMssä. Ja ja palkkio ei saa olla mitenkään kohtuuton. Se ei saa muodostaa liian suurta osaa esm hallintorahastosta. Täytyy muistaa, että esm toiminta ei vaikuta Euroopan unionin budjettiin. Ja nyt vielä palaan tähän ensimmäiseen kysymykseen, missä ja mi, missä, miten tämä on edes mahdollista. ESM sopimuksen artikla 33 mahdollistaa sen, että ESMn osanottajien johtokunta voi päättää tällaisen perustamisesta ja johtokunta on hyväksynyt henkilöstösäännön, joka sisältää kaikki ESMn työntekijöiden työehdot ja se mahdollistaa, kuten sanottu, hallinnollisen tuomioistuimen perustamisen. Ja tämä, näitä asiakirjoja pitää tarkastella aina rinnakkain. Ja sitten korostaisin vielä, että ESM on tarkastellut myös muita vaihtoehtoja, toisin sanoen, että käytettäisiin ähm, äh, niin, että käytettäisiin tuomioistuimen vastaavaa äh, äh, tuomioistuinta tässä. Täytyy kuitenkin muistaa, että ESM ei ole EUn virallinen toimielin tai virasto, joten sillä ei ole mahdollisuutta käyttää Euroopan unionin tuomioistuimen palveluja. Jos tällainen tuomioistuin halutaan, niin siitä pitää tehdä erillinen sopimus ESM ja EUn välillä noin 18 kuukautta. Monia toimijoita tässä on mukana. Mitään ei voida tehdä yksipuolisesti ESM tai, EC, e, tai tuomioistuimessa Eli tällaista pääsyä ei voida vielä antaa, jos sellainen halutaan, siitä pitää neuvotella. ESM, kun se päättää, mitä se aikoo tehdä, se ei voi laiminlyödä sitä, että henkilöstöriitoihin pitää pystyä reagoimaan nopeasti. Ja tällä hetkellä vaikuttaa, että hallinnollinen tuomioistuin ja sellaisen perustaminen ESM olisi paras mahdollinen tapa jotta ESM voisi toimia parhaiden käytänteiden mukaisesti. Ja en usko, että kenelläkään olisi mitään tätä vastaan. Yksi asia vielä ennen kuin annan puheenvuoron parlamentin jäsenille. ESM on pyrkinyt ottamaan kantaa tähän punnitusti, mutta kuten sanoin, ESM on riippumaton laitos, jonka jonka asianosaisten jäsenten pitää keskuudessaan päättää, minkälaisia sisäisiä hallinnollisia elimiä se hyväksyy. Kiitos. Kerron nyt edustajille, että tämän keskustelun lopuksi ei ole puhuja listatonta osiota, eikä voi käyttää myöskään sinisiä kortteja, mutta nyt seuraavaksi kuulemme Elmar Brokkia, hän puhuu EPPn nimissä. Herr Präsident, Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja ja komission varapuheenjohtaja, olen järkyttynyt siitä, miten tällaista asiaa, joka on näin tärkeä yhteisön politiikalle, niin miten, miten tähän on suhtauduttu komission taholta varsinkin neuvoston perusteet ehkä ymmärrän paremmin. Olen nyt varma, kuultuani herra Sefkovitsia, että tuomioistuimen ähm, käyttäminen olisi mahdollista, mutta sitä ei sanota, että se olisi suotavaa, mutta se on kuitenkin mahdollista. Hyvä niin, ja tämä on juuri se kysymys, jota meiltä, jota me, joka meiltä on tullut. Se, että sadalle ihmiselle perustetaan oma hallinnollinen tuomioistuin, on jo itsessään naurettavaa. Toiseksi täytyy todeta, että se, mikä, se minkä Euroopan parlamentti on mahdollistanut, Galtieri ja minä olimme tässä esittelijöitä, ja otetaan huomioon, että kyseessä on laitos, joka on riippumaton. Se ei ole yhteisön toimieli, mutta kuitenkin, koska sillä on tiiviit yhteydet EU-hun, niin eikö olisi järkevää tällä tavoin vahvistaa näitä suhteita myös EUn toimielimiin ja täten sitten voitaisiin antaa tälle mahdollisuus hyödyntää Euroopan unionin tuomioistuinta, ettei tarvitsisi perustaa mitään erillisiä hallinnollisia tuomioistuimia. En ymmärrä, miten tämä nyt on mitenkään perusteltavissa. Ja on uskomatonta, että komissio ja neuvosto ovat tässä olleet aivan hiljaa ja, ja sopineet, hiljaa hyväksyneet, että hyvä on. Ja jos ajatellaan kustannuksia, äh, että kyllähän tästä kustannuksia syntyy ja jo loppupeleissä veronmaksajat ne maksavat, joten olisi kyllä järkevää, että tässä käytettäisiin Euroopan unionin tuomioistuinta. Se, että tässä väitetään, että ESM-hallinnollisen tuomioistuin ei mitenkään vaikuttaisi Euroopan budjettiin, niin sitä ei kyllä ihan näin suoraan voida sanoa. Ja se, että tässä nyt ESM rinnastetaan Maailmanpankkiin ja IMFään, ehkä ESM olisi hyvä siirtää sitten Washingtoniin, niin tämä olisi jotenkin uskottavampaa. Tässä on kyse puuttuvasta poliittisesta tahdosta, että tätä, tämän ei haluta antaa lähentyä Euroopan unionin tuomioistuimeen. Ja, ja jos ESML e annetaan mahdollisuus perustaa oma hallinnollinen tuomioistuin, niin tämähän vain edelleenkin pirstaloi Euroopan unionin toimintaa jäsenmaat ja kansalaiset haluavat nimenomaan yhtenäistä tai tällaista järkiperäistä unionia, on vaikea perustella millään tavoin sitä, että ESMlle perustettaisiin erillinen hallinnollinen tuomioistuin. Jos tällaista kuulen komission taholta, niin se tekee minut oikeastaan vain surulliseksi. Kiitos. seuraavana edustaja Gualtieri. Kiitoksia puhemies. Täytyy sanoa, että minäkin olen aika tyytymätön niihin vastauksiin, joita komissio ja neuvosto ovat meidän kysymyksemme antaneet. On totta, että tämä ESM on hallitusten välinen organismi. Sen tiedämme hyvin. Mutta jos me haluamme tälle tielle lähteä, eli että EUlla ei ole mitään tekemistä tämän instituution kanssa, eivätkä komissio ja neuvosto halua yksityiskohtaisemmin sanoa juuta eikä jaata, koska e, eikä halua olla missään tapauksessa olla tekemisissä näiden asioiden kanssa, koska se saattaisi vaikuttaa Euroopan unioniin. No jos teillä ei ole mitään tekemistä tämän instanssin kanssa, niin silloin olisi ollut järkevää olla vastaamatta. Kyllähän ne päätökset, joita tehdään, käyvät euroryhmän kautta ja niin edespäin on aivan selvää, ja äh, oikeastaan naurettavaa äh, väittää, että meillä ei ole mitään tekemistä tämän ESMän kanssa. Ja siksi täytyykin esittää perustavaa laatua oleva kysymys. Kuinka äh, tällainen hallinnollinen tuomioistuin voi kattaa näin monia tuhansia ihmisiä. Ja täällä on kuusi tuomaria per sata henkilöä. Käytetäänkö tässä veronmaksajan rahaa järkevästi? Kuka valvoo tätä instanssia? Ei parlamentti. Voisivatko kansalliset parlamentit näin tehdä? Tässä on sellainen riski, että näistä henkilö, tästä tuomioistumista tulee täysin valvomaton instanssi. Ja on aika huolestuttavaa tendenssi tai oire eh, se, että vaikka me olemme aivan selkeästi sanoneet, sanoneet että tällainen ESM ei ole ö, ehm, hyvä asia, niin kuitenkin ESM mm, halutaan perustaa ja sen tulisi kyllä kuulua meidänkin valvontaamme. On aivan käsittämätöntä, siis jos lähdetään siitä, että komission ja neuvoston mielestä Euroopan unionilla ei ole mitään tekemistä tämän instituution kanssa, niin on aivan naurettavaa, että sellaista sitten kaavaillaan. Neuvosto sanoi, että viisi tuomaria per sata ihmistä olisi jonkinlaista säästöä kun taas seitsemän tuomaria per monta tuhatta enemmän ihmistä olisi sitten taas tuhlausta. Kyllä, kaikki ESMn jäsenet ovat Euroopan unionin jäseniä. Ja Euroopan parlamentti ei aio luopua Ähm, Valvonta tehtävästään edes tämänkään instituution kohdalla. Tässä on kyse poliittisesta valinnasta, joka on aivan päinvastaista kuin se, millaista eurovyöhykkeen hallinnon tulisi olla. Kiitos. Kiitos ja seuraavan edustaja Giegold. Ja, herr Präsident. Arvoisa puhemies, minunkin täytyy esittää ihmetykseni tästä ehdotuksesta. Sata työntekijää ja viisi ihmistä palkattaisiin hallinnolliseen tuomioistuimen ratkomaan työntekijäriitoja, työsuhderiitoja. Tätä vartenhan on mielestäni Euroopan unionin tuomioistuin. Ja sitten tässä perusteltiin minkä takia tällainen on välttämätöntä, mikä on esm rakenne. Ja kysykää nyt ESM-ltäkin sen mielipidettä. ESM ei itsekään tätä halua, kun ESM liitettiin eurooppalaisiin sopimuksiin neuvoston loppupäätelmissä vuodelta 2001 todetaan, että Euroopan parlamentti neuvostolta ja komissiolta saa jatkuvasti tietoa ESMn toiminnasta. Ja tuolloinhan komissio ja neuvosto ottivat tämän vastuun, että meiltä kysytään näitä asioita ja ja nyt tässä ei noudateta velvoitteita. Ja nyt väitetään, että ESM olisi jonkinlainen maa, kansainvälinen rahoituslaitos. Sitten 2013 meillä oli herra Riegeling paikalla ja hän ei oikein pystynyt vastaamaan näihin kysymyksiin, kun niitä esitimme ja hän pyyti, pyysi meitä ottamaan yhteyttä euroryhmään. Tässä vain kierrettiin kehää, kukaan ei anna todellista lopullista vastausta, joten haluaisin nyt kysyä neuvostolta, mitä mieltä se on, ja komissio, että yhtäkkiä perustetaan tällainen erillinen hallinnollinen tuomioistuin. Komissiolta haluaisin vielä lisätäsmennystä siitä, mitä päätöksiä edellytetään, jotta tällainen hallinnollinen tuomioistuin pitäisi perustaa. Ja oikeastaan tai pikemminkin siis sitä, että mitä hallinnollisia menettelyjä tarvitaan, jotta ESM voisi hyödyntää Euroopan unionin äh, tuomioistuinta, äh, koska tämä olisi se lähestymistapa, joka kansalaisille voitaisiin myydä. Kiitos. Täällä on useampi ryhmä, joka ei ole pyytänyt puheenvuoroa ja näin siis käännyn varapuheenjohtaja Shevtsevitsin puoleen. Voitteko ottaa kantaa siihen, mitä on kuultu? Kiitos oikein paljon puhemies. Tässä nyt puhutaan elimestä, joka perustettiin hyvin nopeasti, hyvin kiireellisesti ja tämä on kuitenkin kaikkein suurin kansainvälinen rahoituslaitos ja on varmistettava, että kaikki se, mitä siellä tehdään, on täysin lain mukaista ja parhaiden käytänteiden mukaista. Ja niiden käytänteiden mukaista, joiden pohjalta samantyyppiset rahoituslaitokset toimivat kansainvälisesti. Ja tässä mielessä ymmärrän, miksi vakausmekanismi on lähtenyt perustamaan tämän hallinnollisen tuomioistuimen, sillä täällä oli tällainen puute, kun ajateltiin parhaita toimintatapoja ja tarvittiin tällainen elin, joka pystyisi henkilöstön ongelmiin vastaamaan tai ratkaisemaan ongelmat, mahdolliset ongelmat EVM ja henkilöstön välillä. Mutta samalla olen kanssani kyllä samaa mieltä, että kun verrataan hallinnollisen tuomioistuimen työntekijämäärää ja työmäärää, ja josta verrataan Euroopan unionin tuomioistuimeen. Tämä ei kata sataa eh, työntekijää, vaan yli 50 000 työntekijää, ja tästä saa kyllä aika selvän kuvan. Eli että olisi selvästi paras ratkaisu, jos nämä sataa työntekijää saataisiin tuomioistuimen alaisuuteen, mutta siihen voi mennä aikaa, ja jotta tämä nyt voitaisiin tehdä mahdollisimman eh, kustannustehokkaasti, niin on hyvä, että tällainen pyrkimys on, eikä tämä myöskään vaikuta mitenkään kielteisesti hallintobudjettiin. Tätä on korostettava, mutta pysyvänä järjestelynä olisi hyvä ehdottaa EVMlle, että siellä lähdettäisiin miettimään sitä, miten työntekijöiden ongelmat voitaisiin ratkaista Euroopan unionin tuomioistuimessa. Kuten sanoin, tätä varten on yksi mahdollisuus, eli että allekirjoitettaisiin EVMn ja EUn välinen sopimus. Ja voimme tietysti kertoa yksityiskohtaisemmin siitä, minkälaisia se vaatimuksia tällaiselle sopimukselle asetettaisiin, mutta tähän asti analyysistä voin jo vetää sellaisen johtopäätöksen, että kuten aikaisemmin sanoin, tähän prosessiin menee jopa 18 kuukautta. Eli tämän riippuu aika lailla EVMn hallintoneuvoston jäsenistä. Siellä komissio on ainoastaan jäsenenä ja siellä voidaan päättää, miten toimitaan. Toivottavasti he pitävät tätä vierkaana toimintatavana. Kiitos. Köszönöm szépen. Kiitos. Minä sain nyt sellaisen tiedon, että en voi enää antaa puheenvuoroa Elmar Brokille, mutta Leskevitsius, eh, neuvoston ministeri, saa puheenvuoron. Mr. President. Uh, Puhemies, arvon jäsenet. Kiitoksia kommenteista. Voin vakuuttaa teille, että kaikki teidän huomionne ja ko- kommenttinne tullaan välittämään kollegoilleni. EVMn perustaminen tarjoaa kyllä suojaa EVMn työntekijöille. Se, että on asianmukaista työsuojelua, on tärkeää. Kansallisella tasolla työkiistat käsitellään työtuomioistuimissa. Kansainvälisissä instituutioissa tarvitaan vaihtoehtoisia järjestelyjä. EVM on nyt päättänyt perustaa tällaisen tuomioistuimen. Se on sen hallintoneuvoston päätös. Mutta EVM ei ole sulkenut pois sitä, että tuomioistuimelle tehtäisiin pyyntö jotta sen sivilituomioistuin tai virkamiestuomioistuimesta tulisi toimivaltainen tuomioistuin myös EVMssä. Mutta tämäkin on sitten EVMn hallintoneuvoston asia. Olen aivan varma siitä, että EVM ja sen hallintoneuvosto ovat ottaneet huomioon kaikki relevantit seikat ennen kuin päättivät tämän tuomioistuimen perustamisesta. Mutta olen myös aivan varma siitä, että EVM on kuulolla tämän parlamentin mielipiteille. Tämä nyt näyttäisi olevan viimeinen kerta, kun esiinnyn tässä parlamentissa neuvoston edustajana. Haluaisin käyttää tämän tilaisuuden hyväkseni. Ja haluan kiittää teitä kaikkia. Haluan kiittää teitä kaikkia kärsivällisyydestä, läsnäolostanne tässä keskustelussa. Ja haluan ylipäänsä kiittää teitä yhteistyöhalukkuudestanne Liettuan puheenjohtajakaudella. Kiitos. Mekin kiitämme Liettua puheenjohtajan valtiona teidän tekemästänne työstä. Silloin tällöin arvostelua on esiintynyt, mutta yleensä parlamentin kanta on, että Liettua sanottua, puheenjohtajavaltiona on osallistunut suhteellisen aktiivisesti keskusteluihimme ja haluaisin tästä erikseen kiittää. Ja minä sanoisin nyt tämän keskustelun lopuksi, että toivon, että seuraavassa vaalikampanjassa minulle ei tule keltäkään sellaisia kysymyksiä, minkälainen tilanne tässä EVMn eh, tuomioistuin asiassa nyt on. Tämä on kyllä aika hankala meidän EU-me ja nyt siitä on tehty vielä vähän monimutkaista.